vastaan. Eli keskustelut ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevat tapaukset, kollega Cheka. Kiitoksia. Juuri ennen joulua Egyptissä tapettiin 20 koptikristittyä, vaikka tämä voi olla myöskin yksilöiden toiminta, mutta eh, kuitenkin pitää huomioida se, että tilan, tällaisia tilanteita on hyvin paljon e-, Egyptissä. Väkivaltaa ja vihaa ei voida hyväksyä uskonnon nimi, nimissä. Ihmisillä on yleinen oikeus uskonnon vapauteen ja vapaus myös olla eh, ilman uskontoa. Etninen monimuotoisuus johtaa siihen, että meidän täytyy tunnustaa erot avoimessa keskustelussa. Ihmisen täytyy myös tietää, että heidän vapautensa ovat taattuja. Avoin yhteiskunta voidaan saada aikaiseksi vain silloin, kun perustuslaissa, perustuslakiin kirjataan valtion ja uskonnon erottaminen toinen toisistaan. Egyptissä on ollut hätälakiasetuksen voimassa viimeisen 20 vuoden ajan. Vapaa keskustelu on ehkä kaikkein paras lääke ääriliikkeitä vastaan. Siitä syystä ilmailun, ilmaisunvapaus sekä internetissä että sen ulkopuolella voi olla kaikkein paras väline selvittää jännitteitä yhteiskunnassa. Siitä syystä on hyvin vaikea ymmärtää tai hyväksyä sitä, että noin 30 aktivistia on pidätetty Nagahamadin kaupungissa, jotka halusivat ilmaista osanottonsa niille, jotka surmattiin väkivallan seurauksena. Hyvin selkeästi on osoitettu se, että Egyptin hallitus ei puutu näihin asioihin riittävästi. Jotain on ihan selkeän väärin. Ihmisiä kohdellaan kuten rikollisia, koska he pyrkivät vain osoittamaan solidaarisuutta maamiehilleen aivan liian monissa tapauksissa perustelu siitä, että julkista järjestystä halutaan ylläpitää, äh, väärinkäytetään. Vuodesta 2008 lähtien egyptiläiset eivät ole voineet saada rekisteröimätöntä puhelinta käyttöönsä, mutta nyt äh, myös sääntely jatkuu, sillä wifi-yhteyden saamiseksi täytyy tarjota aina osoite. Se mahdollistaa sen, että voidaan äh, hallituksen toimesta tarkkailla internetin käyttäjiä. Lisäksi Parlamentissa on jo olemassa lainsäädäntöehdotuksia siitä, että julkaistaan aineisto, johon ei ole saatu hallituksen lupaa. Kuitenkin Egyptin perustuslaki ilmaisee, että ilmaisun vapaus taataan. Jokaisella yksilöllä on oikeus ilmaista näkemyksensä ja julkaista se kirjallisesti valokuvien tai muiden välineiden avulla lain puitteissa. Itsekritiikki ja rakentava kritiikki on tae kansainvälisen rakenteen turvallisuuden säilymiselle. Minä vetoan siihen, että Egypti ei ota näitä hätälakeja käyttöön, varsinkin kun tarkastellaan niitä jännitteitä, joita yhteiskunnassa jo on. Riittävä vastaus silloin, kun rikoksia tehdään, on tietysti asian kuuleva, mutta sitä ei tulisi käyttää koko kansan sortoon. Vain silloin, kun perustus, perustavanlaatuiset oikeudet taataan perustuslain avulla, voi avoin yhteiskunta toimia ja se on mahdollinen Egyptissä. Egyptin hallituksen tulisi johtaa kansansa tällä tiellä ja Egyptin pitäisi, eh, anteeksi, Euroopan unionin pitäisi olla sen voimakkain kumppani tässä suhteessa. Kiitoksia kollega Shaak. Seuraavana puheenvuoron saa kollega Provera. Kaksi minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Päätöslauselma, jonka olen esittynyt, perustuu äskettäisiin traagisiin tapahtumiin Egyptissä ja muuallakin maailmassa – Nigeriassa esimerkiksi eilen. Halusin tuoda tämän parlamentin tietoisuuteen erittäin vakavan kristittyjen vainon kaikkialla maailmassa. Tämä vainoa ei voi hyväksyä. Tämä ei ole päätöslausuma Egyptin hallitusta vastaan, joka on tehnyt kovasti työtä saadakseen rikosten tekijät tuomioistuimen eteen. Joka vuosi satoja kristittyjä, tuhansia kristittyjä tapat, tapetaan maailmassa, Malesiassa, Filippiineillä, Nigeriassa, Egyptissä ja monia muita päivittäin vainotaan heidän uskonsa takia. Yhä enemmän on näitä tapahtumia ja ne ovat yhä pahempia. Kuitenkin hiljaisuus on vallallaan. Tässä tarvitaan kiireellisiä askelia niin, että voidaan vastata näihin vihaan ja uskonnon innostamiin rikoksiin. Ja meidän täytyy pystyä rohkaisemaan monimuotoisuuteen ja ö, suvaitsevaisuuteen. Meillä on Euroopassa paljon kokemusta uskontojen välisistä sodista katolisten ja protestanttien välillä, puhumattakaan nyt sitten juutalaisiin kohdistuneista rikoksista. Toinen ajatus voisi kenties olla kaikkialla maailmassa tapahtuva kansallisen lainsäädännön tarkastelu. Ja täytyisi katsoa, onko kristittyjä tai muita vähemmistöjä vastaan vainoavia lakeja. Tässä voitaisiin hyödyntää kansalaisjärjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä. Kun puhutaan uskonnollisista vapauksista, niin täytyy varmistaa, että näitä vapauksia todellisuudessa voidaan toteuttaa. Kenties voitaisiin myös ehdottaa, että Euroopan parlamentissa kirjoitettaisiin mietintö uskonnon vapaudesta maailmanlaajuisesti. Mauro. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Mauro, yksi minuutti. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia, herra puhemies. Tässä on kyse uskonnon vapaudesta, ei yksilön ristiretkestä tai aiheuttaa jollekin hallitukselle ongelmia. Kyse on siitä, että me haluamme osoittaa sormella siihen ongelmaan, että ongelmia syntyy siitä, että uskoo johonkin, mitä, mihin muut eivät usko. Ja tästäpä syystä uskonnon vapaus on muotoutunut ongelmaksi. Tätä on käsitelty kansainvälisilläkin näyttämöillä useaan otteeseen. Tästäpä syystä me vaadimme neuvostolta ja komissiolta erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealta edustajalta ottamaan huomioon myöskin kristittyjen vähemmistön tilanne, jotta voitaisiin ryhtyä toimiin keskustellaaksemme vastavuoroista tunnustamista. Kyse on uskonnollisten yhteisöjen vastavuoroisesta tunnustamisesta. Kiitoksia. Super. Kiitoksia kollega Mauro. Seuraavana kollega De Kaiser, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Se mikä Egyptissä on tapahtunut, voi tapahtua myös muuallakin. Kopti yhteisön edestä ajaa auto, sieltä ammutaan ja kuusi ihmistä kuolee, kuten myös yksi poliisi pääsyttäjä Pätä, että kolme syytettyä äh, asettaa syytteeseen harkitusta murhasta. Tämä on todista siitä, millä tavalla kristittyjen ja muslimien yhteisöt taistelevat. Tämä toiminta löytää myös vastakaikua muualta maailmasta suvaitsemattomuuden ja fanatismin kehitys nostaa vain päätään jatkuvasti. Kautta maailman vähemmistöön kohdistuvat rikokset, ovatpa ne sitten kristittyjä, muslimeja tai muita, jatkuvat. Ihmisiä tapetaan tai vangitaan siitä syystä, että he eivät noudata niitä riittejä tai uskonnollisia tapoja – joihin heidät pakotetaan. Minä olen erittäin voimakkaasti tämä päätösaseman kannalla, joka kehottaa suvaitsemattomuutta, äh, joka kehottaa nimenomaan suvaitsemattomuudesta luopumiseen. Näin voidaan myös lisätä kansalaisten vapaata ilmaisumahdollisuuksia. Se on myös paras tae siitä, että me saamme aikaiseksi monimuotoisuutta, moniarvoisuutta ja tämän avulla voidaan suojella parhaiten kansalaisia ja viedä eteenpäin yhteisön välistä vuoropuhelua. Kaiser, la palabra. Kiitokset kollega de Kaiser. Legutko. Yksi minuutti herra Legutko. Mr. President, Madam Commissioner, Herra puhemies, Rova komission jäsen, tiedot kristittyjen kohtaamasta väkivallasta Egyptissä ja Malesiassa edustaa vain jäävuoren huippua. Haluaisin tuoda kolme sekkaa tänään esille. Ensinnäkin kristitystä on tullut brutaalin väkivallan kohde monissa maailman maissa. Tämä on aivan totta. Toiseksikin kristitystä on tullut kaikista vainotun uskonnollinen ryhmä maailmassa – Luvut ovat aivan käsittämättömiä. Puhutaan miljoonista, ei tuhansista tai sadoista tuhansista uhreista. Kolmanneksikin eurooppalaisten yhteiskuntien, äh, hallitusten ja Euroopan unionin reaktio tähän mennessä on ollut äh, sellainen, että se ei tyydytä minua. Se on ollut hyvin vaimea

EPPn nimissä yksi minuutti herra Posselt. Herra puhemies, Tunisia, Egypti, Malesia, niillä on suvaitsevaisuuden saralla pitkiä perinteitä. Mm, Tunko Abdullah Rahman, presidentti Sadat toisaalta, hän puhui täällä kristillisen ja islamin yhteisöjen rauhallisesta yhteiselosta. Meidän täytyy tukea näitä maita niiden taistellessa ääri-islamilaisia voimia vastaan. Eurooppalaisilla on velvollisuus, koska me olemme suurimmaksi osaksi kristillinen yhteisö. Meidän täytyy taistella kristittyjen puolesta. Kuka muu, jos me emme sitä tee? Mutta mitä tulee uskonnon vapauteen, niin toteaisin Malesian hallituksen suuntaan, että kiiton heitä Nagong sekä kuningas että pääministeri sanoivat 9. tammikuuta, mikä on heidän mielipiteensä näihin tapauksiin liittyen. Me haluamme tukea heitä suvaitsevaisuuden puolesta taisteltaessa. Tämä on tärkeää. Me tarvitsemme suvaitsevaisuutta Egyptissä, Malesiassa, Tunisiassa. Me tarvitsemme niitä kumppaneina. Kumppaneita tarvitaan silloin, kun taistellaan ihmisoikeuksien puolesta. Kiitoksia. Kiitokset herra Posselt. Ja seuraavaksi yhden minuutin puheenvuoron saa edustaja Van Dalen. Eh- herra puhemies, ihmisoikeuksiin liittyen on tärkeää myöskin vaalia uskonnonvapautta. Kristityillä on suuria ongelmia monissa maissa, erityisesti islamilaisissa maissa, erityisesti Egyptissä. Katolikit, katolilaiset ja kristityt yleensäkin ovat jääneet islamilaisten varjoon. Muslimiksi kääntyneet kristityt myöskin jäävät jalkoihin. Kyse on tilanteesta, jossa asiakirjassa sanotaan, että he ovat muslimeja, mutta tämä on kuitenkin laissa kiellettyä. Ja me tiedämme, millä tavalla äh, Iskujen määrä on kasvanut viime vuosien aikana. Tuhansia uhreja on kirjattu. Egyptin hallituksen muotoutuminen tai toiminta on ollut aika heikkoa. Vain kolme henkilöä on pidätetty ja nyt vaadinkin komissiolta, että se olisi suorassa yhteydessä Egyptin viranomaisiin, jotta Egypti lähtisi toiselle tielle. Jos Kairo ei tähän suostu, niin minun mielestäni tämän pitäisi johtaa muutoksiin Egyptin kanssa käytävissä kahdenkeskisissä neuvotteluissa. Kiitoksia. Kiitokset teille, herra Van Dalen. Seuraavaksi Euroopan yhteyden vasemmiston nimissä yksi minuutti. Edustaja Higgins. Kiitoksia puhemies. Kaikki ne, jotka ovat sitoutuneet demokraattisiin oikeuksiin ja ilmaisu- ja lehdistön vapauksiin, täysin tuomitsevat Egyptien koptikristittyjä vastaan tehdyt hyökkäykset. Meidän pitäisi myös tunnustaa, että Euroopassa itsessään on tehty paljon hyökkäyksiä uskonto, vähemmistö, uskonnollisia vähemmistöjä vastaan. Useat taloudellisen ja poliittisen eliitin toimijat ovat käyttäneet vainoa hyväkseen viime aikoina. Tässä sanotaan, että eri toimijat käyttävät uskonnollisia verhoja tässä vainotakseen vähemmistö. Ja tässä on valtaisia taloudellisia eroja Malesiassa. Se on kaakkois epätasa-arvoisin maa ja hallitus toimii sillä tavalla, että ihmisoikeuksia vakavasti rajoitetaan. Egyptin ja Malesian uskonnollisia oikeuksia loukataan. Ja tämä on myös taloudellinen kysymys, koska tässä toimii vain tällainen vääränlainen kapitalismi. Kiitoksia herra Higgins. Ja seuraavaksi sitoutumattomien nimissä puolitoista minuuttia edustaja Van der Stub. Kiitoksia herra puhemies. Eilen Alankomaissa aloitettiin kauhea prosessi puolueemme johtaja Wildersia vastaan. Jos Alankomaissa tällä tavalla ihmisoikeuksia poljetaan, niin sanottakoon, että hän on yrittänyt varoittaa Alankomaita, Eurooppaa ja maailmaa islamistisista ääriaineksista. Alankomaiden Euroopan jatkuva islamistisoituminen johtaa uskonnollisiin kitkapintoihin. Jos me emme taistele tätä vastaan, niin silloin tämä on eurooppalaisen kulttuurin vastaista toimintaa. Me tiedämme, miten Malesiassa on toimittu, miten Egyptissä on toimittu ja muuallakin Euroopassa, kuten Nigeriassa tällä viikolla. Tämä johtuu suvaitsemattomuuden periaatteen noudattamiseen. Me tiedämme, että kristittyjen murhataan säännönmukaisesti. Näitä ei voida pitää yksittäisinä tapauksina, vaan kyse on ideologisesta lähestymistavasta. Se ei anna minkäänlaista mahdollisuutta suvaitsevaisuudelle ja tästäpä syystä meidän tulisi päättää, ettei Euroopassa tämän tyyppistä toimintaa voisi tapahtua Euroopassa taistelemalla ääri-islamilaisia aineksia vastaan. Kiitoksia. Gracias. Kiitokset teille, herra van der Stub. Ja sitten muut puhujat. Ensinnäkin yksi minuutti, herra Kasmarek. Panie przewodniczący, pani... Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Täällä Euroopan parlamentissa me usein keskustelemme erilaisista fobioista, kuten muukalaisvihasta ja homofobiasta. Mutta nämä kaksi fobiamuotoa eivät kata koko fobialistaa. Meillä on esimerkiksi kristittyihin kohdistuvat fobiat. Ja tähän fobiaan liittyy paljon kielteisiä ja jopa traagisia sosiaalisia seurauksia. Ja meidän täytyy puuttua näihin asioihin, kun me puhumme ihmisoikeusrikkomuksista kaikkialla maailmassa. Meidän täytyy puolustaa myös kristittyjä. Meidän täytyy tehdä tämä, koska uskonnon vapaus on yksi Euroopan unionin perusarvoista ja tämän vuoksi meidän täytyy edelleen tuomita kaikenlainen väkivalta ja hyökkäykset esimerkiksi pappeja vastaan väkivalta on inhottavaa ja me edelleen jatkossakin vastustamme sitä. Kiitoksia herra Kasmarek. Seuraavaksi yksi minuutti herra Simanski. Kiitoksia hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Uskonnonvapaus on oikeus, joka sisältyy kansainvälisiin yleissopimuksiin. Se on ollut olemassa niissä monia vuosia. Mutta me olemme nähneet vihan aallon, uskonnollisen vihan aallon, joka kohdistuu varsinkin kristittyihin Egypti ja Malesia takaavat perustuslaissaan uskonnonvapauden. Mutta radikaalimuslimien painostuksen seurauksena näitä oikeuksia ei myönnetä. Euroopan unionilla on välineitä ulkopolitiikassaan ja siitä syystä sen täytyisi pyrkiä työskentelemään tällaista mm, vihaa, joka kohdistuu kristittyihin vastaan – se on myöskin syynä useisiin niihin hyökkäyksiin, jotka kohdistuvat kristittyihin. Miksi me emme ryhdy lisätoimiin tässä suhteessa? El señor Sony. Kiitoksia sitten yksi minuutti edustaja Sony. E, Pani przewodniczący, chciałbym powiedzieć, e, poprzeć ideę kolegi... Kiitoksia herra puhemies. Olen valmis tukemaan kollega Proveran huomiota, eli että meidän tulisi laatia mietintö uskonnollisiin oikeuksiin liittyen minä yhdessä kollega Mauron kanssa olemme laatineet ehdotuksen mietinnön laatimiseksi kristittyjen aseman vahvistamiseksi maissa, joissa he muodostavat vähemmistöryhmän. Parlamentin suuri osa ei tätä kuitenkaan tukenut. Meidän tulisi osoittaa suoraan, mitkä ovat ne ongelmat. Meidän täytyy reagoida näihin ihmisoikeusloukkauksiin, jotka ovat kohdistuneet kristittyihin. Olen suurella mielenkiinnolla tarkastellut kirjelmää, joka on lähetetty Busekille. Kirjelmässä nimittäin sanotaan, että kaptien oikeuksia suojeltaisiin jollakin tavalla, mutta sitä en oikein voi uskoa. Kiitoksia. Kiitokset. Herra Sonichan se taisi olla. Seuraavaksi edustaja Czarnecki, yksi minuutti. Panie przewodniczący, szanowni państwo, to... Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Kysymys ei ole pelkästään Egyptistä ja Malesiasta, vaan myös Sudanista, Nigeriasta ja monista muista Afrikan maista, samoin kuin joistakin Aasian maista ja yhteiskunnista, jotka kohtelevat kristittyjä henkilöinä, joita he eivät halua maahansa tai he kohtelevat heitä jopa vihollisina. Puhutaanpa asioista avoimesti. Me emme halua nähdä ongelmaa, me yritämme vältellä sitä, mutta tämä ongelma on todellinen. Kristityssä Euroopassa meillä on oma perintömme ja meidän täytyy puhua suureen ääneen ja meidän täytyy myöntää, että olemme syyllisiä. Voidaan sanoa, että me olemme edellisellä valikaudella syyllistyneet välinpittämättömyyden syntiin meidän täytyy aivan oikein tuomittaa hyökkäykset esimerkiksi muslimivähemmistöä vastaan Kiinassa. Näin me toimimme, mutta sitten jotkut poliittiset ryhmät olivat tarkistuksiamme vastaan. Ja meidän täytyy muistaa myös, että kristityt

Hyvä puhemies. Ne fanaattiset toimet, jotka eh, johtivat siihen, että kristittyjä tapettiin Egyptissä, ei voi johtaa siihen, että voimme tuomita koko maan ja koko kansan. Olisi epäoikeudenmukaista syyttää Egyptiä ja egyptiläisiä tästä eh, tuomittavasta hyökkäyksestä. Me emme saa sotkea rikollisen toimia maan politiikkaan. Me emme saa yhdistää fanatismia ja koko kansaa. Lopuksi, kun pyrimme ottamaan esille koptit, muslimit, egyptiläiset, niin annamme silloin vain perusteluita ääriliikkeille, jotka pyrkivät löytämään näin oikeutuksen teoilleen. Kiitoksia edustaja Podi ja seuraavaksi yksi minuutti edustaja Tokes. Herra puhemies, arvoisat kollegat. Hiljattain kuulimme, että muutama päivä sitten Egyptin viranomaiset olisivat pidättäneet useampia ihmisoikeusaktivisteja. Kyseiset henkilöt ajoivat Nagahariin ja halusivat siellä puolustaa ortodoksikristittyjä, kristittyjä, joiden edustajia murhattiin joulun alla. Me tiedämme, että yritetään vähätellä näitä tapahtuneita murhia, mutta samalla estetään vähemmistöön itsepuolustusoikeudet – me tiedämme oikein hyvin, että ortodoksi kristityt ovat Egyptin alkuasukkaita ja jo puolentoista vuosituhannen ajan heitä on sorsittu. Ja tästäpä syystä eurooppalaisen yhteisön pitää päättäväisesti taistella heidän oikeuksiensa puolesta. Kiitoksia. Tökes. Kiitokset herra Tokes. Seuraavaksi hyvät kollegat, minulla on kahdeksan puheenvuoropyyntöä tässä menettelyssä ilman puhujalistaa. Meidän täytyy äänestys järjestää kello 12, joten voin antaa puheenvuoron vain neljälle teistä. Ja annan puheenvuoron yhdelle jokaisesta poliittisesta ryhmästä. Ensinnäkin yksi minuutti, Rova Saborska. že na Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää kaikkia siitä, että täällä on otettu esille uskonnon vapauskysymykset. Jo vuonna 2007 ja 2008 tämäkin toteutui. Mutta tarkoittaako tämä sitä, että Euroopan unioni ei pysty tekemään riittävästi tällä saralla? Yhä useammin tällaisia valituksia esitetään. Egypti ja Malesia kuuluvat maihin, joissa kristityt elävät hyvin hankalissa olosuhteissa. Heidät karkotetaan, kidnapataan, murhataan, kirkkoja suljetaan. Magrebissa, Iranissa, Pakistanissa, Intiassa ja monissa muissa maissa näin tapahtuu

Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Väihel yksi minuutti. Spoštovani gospod predsedujoči, ko se zgodi umor in to umor na verski osnovi. Kiitoksia puhemies. Aina kun tapahtuu murha, eritoten salamurha, joka perustuu uskonnollisiin vakaumuksiin, niin silloin me jäämme sanattomiksi meidän täytyy tuomita tällaiset tapahtumat, mutta se ei kuitenkaan riitä. Se, että Lähi-idässä on jälleen tapahtunut uusi rikos, näyttää olevan vain heijastumaa yleisestä tilanteesta ja riittämättömästä uskonnonvapauksien kunnioittamisesta. Uskonnollinen suvaitsevaisuus jää ilman kunnioitusta monella tavalla, minkä vuoksi ALDE poliittisena ryhmänä ehdotti, että keskustelu Egyptin ja Malesian uskonnollisista oikeuksista järjestetään kahtena eri keskusteluna. Me olimme sitä mieltä, että tämä pitäisi toteuttaa tapaus kohtaisesti tämä keskustelu. Egypti ei ole mitenkään kaikista ilmeisin tapaus uskonnollisesta suvaitsemattomuudesta. Kiitoksia. yksi uh, Kiitoksia. Valitettavasti islamilaisessa maassa on ollut havaittavissa uh, hyvin väkivaltaisia piirteitä ja erityisesti tämä tarkoittaa, että kristityt jäävät alakynteen. Koptit vanhempana kristittynä kirkkoyhteisönä ovat kertoneet minulle, että miten tilanne on heikentynyt erityisesti Egyptissä. Ja vaikkakin Mubarakan hallitus on pyrkinyt suojelemaan heitä, niin silti tilanne on hankaloitunut. Sama tilanne on kristittyjen asema Irakissa, Pakistanissa ja muuallakin ja nyt jopa Malesissa, kuten on käynyt ilmi. Me olemme liian pitkään vähätelleet kristittyjen asemaa muualla, mutta he kääntyvät meidän ja yhdysvaltalaisten puoleen ja pyytävät meiltä suojelua. Siksi olen valmis kannattamaan tätä päätöslausuman luonnosta. Kiitoksia. Ja la última que puedo darles. Kiitoksia. Ja seuraavaksi yksi minuutti vielä edustaja Patton. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, puhemies. Kristittyjen vainoaminen ja muiden uskonnollisten vähemmistöjen vainoaminen on hyvin tavanomaista. Kristityt jotka ovat alueet Egyptissä ja Välimeren alueella yli 2000 vuotta, e- eitä jatkuvasti sorretaan ja heidät ajetaan pois kotimaistaan. Tämä johtuu siitä, että fundamentalisten suvaitsemattojen islamistien ideologia vain kasvaa. Kristittyjen vainoaminen, kristittyjen vähemmistöjen vainoaminen islamilaisessa maailmassa ja hyvin vähälle huomiolle länsimaissa joukkotiedotusvälineissä. Ne tulisi pelkästään ottaa esille vainoa, vaan tulisi selvittää, se, miksi näin tapahtuu, tulisi selvittää, ketkä näin tekevät, islamilaiset fanaatikot ja miksi he näin tekevät. Yksinkertaisesti vain suvaitsemattomasta islamilaisesta demo, opeista riippuen. Egyptiläisessä maailmassa meidän täytyy päästä eroon myöskin tämän tyyppisestä vainosta. Kiitokset teille, herra Batson, ja seuraavaksi komission jäsen Rova Cruz. Herra puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, komissio on syvästi järkyttynyt ja pahoillaan siitä, mitä tapahtui kopti, e, kristityille Etelä-Egyptissä joulun aikaan. Tässä tapahtumassa, joka johtui ohjaajavan auton, autosta ammutuista laukauksista, jossa, ja tässä kuoli kuusi kristittyä ja yksi muslimipoliisi. Me todella tuomitsemme tämän kauhistuttavan rikoksen. Herra puhemies, vakava tapahtuman tutkimus ja syyllisten saattaminen tuomioistuimen eteen lähettää selvän viestin siitä, että uskonnollisiin seikkoihin pohjautuvat rikokset, niitä ei egyptiläisessä yhteiskunnassa hyväksytä. Egyptin perustuslaki määrää uskonnon vapaudesta ja uskonnon harjoittamisen vapaudesta. Kuitenkin me kuulemme valituksia syrjinnästä koptikristettyjä ja muita uskonnollisia vähemmistöjä, kuten Bahain edustajia vastaan oikeuslaitoksen toimesta. Me olemme, hyvä puhemies, tietoisia niistä vaikeuksista, joita useilla kristityillä yhteisöllä – on ollut Egyptin tuomion, tuomioistuimessa. Me olemme tuoneet nämä kysymykset esille säännönmukaisessa poliittisessa vuoropuhelussa me Egyptin kanssa. Olemme ymmärtäneet, että Egyptin hallitus on halunnut tarttua joihinkin koptikristittyjen ongelmiin poistamalla esteitä esimerkiksi kokoontumiselta. Me olemme hyvin iloisia tällaisista tällaista kehityskulusta ja toivomme, että hallitus voi identifioida ja puuttua Egyptin yhteiskunnassa uskonnon toteutumisen vastaisten toimien perussyihin. Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet. Malesian tapahtumat sen jälkeen, kun korkeatuomioistuin antoi päätöksensä Allah-sanan käytöstä, aiheuttaa suurta huolta. Oppositio mukaan lukien yleis- malesialainen islamistipuolue ja monet muut puolueet ovat vahvasti tuominneet nämä hyökkäykset. Hallitus on parantanut turvallisuustoimia niin, että se on voinut suojella uskonnon harjoittamispaikkoja ja se on uudelleen antanut sitoumuksensa suojella Malesian uskonnollisen vapauden kulttuuria ja etnisiä, etnistä monimuotoisuutta. Malesian perustuslaissa sanotaan, että islam on federaation uskonto, mutta että muita uskontoja voi harjoittaa rauha, rauhassa ja harmoniassa kaikkialla tuossa federaatiossa. Me olemme rohkaisseet Malesian viranomaisia, hyvä puhemies, aloittamaan mahdollisimman pikaisesti kattavan uskontojen välisen vuoropuhelun kaikkien uskot, uskontojen välillä niin, että voidaan edes, edistää keskinäistä ymmärrystä ja tällä tavalla uskonnot voivat jatkaa kehitystänsä rauhanomaisesti etnisessä yhteiskunnallisessa rauhanomaisessa tilassa. Ja tässä meillä on erityinen velvollisuus vaatia kansa, Malesian hallitusta selittämään asian selvästi ja ymmärrettävästi kansalaisillensa. Me tuomitsemme vahvasti kaikki ö, väärät toimet ihmisiä kohtaan uskonnon ja uskomusten pohjalta. Yhdessäkään Yksikään maa ei kuitenkaan valitettavasti ole immuuni tällaisille tapahtumille. Me vetoamme kaikkiin hallituksiin, että ne täysin suojelevat uskonnollisia vähemmistöjä mukaan lukien kristittyjä vainolta ja syrjinnältä. Ja komissio asettaa, suuren, asettaa merkittävän asemaan uskonnon ja vakaumuksen vapauden ja ottaa nämä kysymykset esille poliittisessa vuoropuhelussa niiden maiden kanssa, joissa tällaisia ongelmia yhä on. Komissio myös tukee paikallisia ihmisoikeushankkeita ja aktiivisesti edistää uskonnon ja uskomusten vapautta YK foorumeilla. Kiitokset teille, Rova komission jäsen, ja näin olemme saattaneet loppuun tämän kohdan. Tästä äänestetään keskustelujen jälkeen kello 12. Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. eli tässä meillä on päätöslauselma esityksiä ihmisoikeusloukkauksista Kiinassa. Konkreettisesti ja erityisesti Liu Xiaobaun tapaus on tässä käsittelyssä. Ensin kaksi ja puoli minuuttia. Rouva Weber.